varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheena Etelä-Sudanin tilanne. Annan puheenvuoron ministeri Kurkulaiselle. Olkaa hyvä. President, honorable puhemies, kunnianarvoisat jäsenet. Haluaisin aloittaa sanomalla, että olemme hyvin surullisia, kun saimme tietoa lauttaonnettomuudesta, jossa yli 200 siviiliä, monet heistä naisia ja lapsia, menettivät henkensä, kun he pakenivat Malakalin kaupungista Etelä-Sudanissa. Osanottomme uhrien perheille ja ystäville tämä traaginen tapahtuma lisää siihen ihmis kärsimykseen, on lisäseen ihmiskärsimykseen, joka tämänhetkinen konflikti on aiheuttanut Etelä-Sudanin kansalle. EUta huolestuttaa aivan erityisesti humanitaarisen tilanteen huonontuminen ja myöskin raportit laajamittaisista ihmisoikeusrikkomuksista. Viimeisimpien arvioiden mukaan 10 000 ihmistä on tapettu, ja 400 000, yli 400 000 on joutunut jättämään kotinsa Etelä-Sudanissa ja noin 50 000 ihmistä on painut maasta. Etelä-Sudanin kansalaisten mittaamattoman kärsimyksen lisäksi kriisi saattaa vaikuttaa myöskin paljon laajemmalle alueelle alueella, joka on jo hyvin altis epävakaudelle, konfliktille ja köyhyydelle. Se, mitä Etelä-Sudanissa tapahtuu, sillä on suuri merkitys myöskin Euroopan unionille. Me olemme vahvasti sitoutuneita tukemaan alueellisia ja kansainvälisiä ponnistuksia saada väkivaltaisuudet päätökseen ja me jatkossakin vaadimme poliittisesti neuvoteltua ratkaisua, joka mahdollistaa Etelä-Sudanin johtajille sen, että ne ratkaisevat erimielisyytensä rauhanomaisesti ja demokraattisesti. Yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa Euroopan unioni on sitoutunut estämään kriisin kärjestymisen eh, etnispohjaiseksi siviilisodaksi ja kaaokseksi. Me olemme luvanneet vankkaa tukeamme IGADille, hallitusten väliselle kehitysviranomaiselle sen ponnisteluissa saada aikaan tulitauko ja luoda pohja laajapohjaiselle kestävälle ja demokraattiselle poliittiselle ratkaisulle. Tässä suhteessa haluaisin onnitella rouva de Kaiseria hänen laatimastaan mietinnöstään, joka hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa ja jossa painotettiin haasteita, joita valtionrakenteiden kehittämisessä Etelä-Sudanissa on. Me onnittelemme myöskin Ikadia siitä työstä, jota se on tehnyt välittäessään Etelä-Sudanin johtajien välillä ja me kannustamme siihen, että tehdään kaikki, jotta ratkaisu löydetään ennen kuin on liian myöhäistä estää laajamittainen siviilisota. Koska korkea edustaja Ashton on tyytyväinen siitä, että Etelä-Sudanin rauhanneuvottelut on käynnistetty ja hän on vedonnut siihen, että tulitauko saataisiin mahdollisimman nopeasti aikaiseksi ja humanitaarinen apu pääsisi perille. Voimankäytöllä ei saavuta mitään. Hiljattaiset tapahtumat ovat meille tämän osoittaneet. Korkea edustaja Ashton on painottanut sitä, että välitön asellepo, jota valvotaan, siitä täytyy päästä sopimukseen mahdollisimman nopeasti, jotta Etelä-Sudanin kansalaiset eivät joudu entisestään kärsimään. Me, toivon, me, toivomme, että tämä saadaan aikaiseksi nopeasti ja että uskottava aselepo sopimus saadaan allekirjoitettua pian aivan kuin presidentti Salva Kiirin tiedottajan hiljattainen lausunto näyttäisi osoittavan. Cathy Ashton on kannustanut eri osapuolia luomaan olosuhteet, jossa saadaan aikaan poliittista dialogia – sellainen, joka, johon kuuluisi mukaan kaikkien poliittisten johtajien vapauttaminen Juban kaupungissa. Hän on myöskin pyytänyt molempia osapuolia pidättäytymään sellaisista julkilausumista, jotka saattaisivat johtaa uusiin väkivallan tekoihin. Haluan olla harvinaisen selkeäsanainen. Kaikki ne, jotka kannustavat väkivaltaan, he viivyttävät aselevon aikaansaamista, he haittaavat poliittista prosessia aivan erityisesti ICADin välitystoimintaa ja ne pysäyttävät, estävät poliittisen ratkaisun löytämisen tähän konfliktiin. Näiden toimijoiden tulisi olla tietoisia siitä, että heidän toimistaan on seuraamuksia. Euroopan unioni on sitoutunut hyvin päättäväiseenä diplomaattiseen ponnisteluun, jotta väkivaltaisuudet saadaan loppumaan. Afrikan sarven eh, Euroopan unionin erityisedustaja Alexander Rondos on vierailut alueella kaksikymmentäviisi joulukuuta jälkeen. Hän on tehnyt töitä kellon ympäri, jotta rauhanprosessi saataisiin liikkeelle. Hän on jatkuvasti yhteydessä Etelä-Sudanin eri toimijoihin ja hän pyrkii saamaan aikaan konsensusta igadin välitystoiminnan ympärille. EU on tarjoutunut tukemaan tätä prosessia sekä poliittisesti että taloudellisesti ja on tärkeää, että me kaikki toimimme yhtenäisenä rintamana igadin työn taustalla ja annamme tälle prosessille onnistumisen mahdollisuuden. Me olemme äärimmäisen huolestuneita raporteista liittyen ihmisoikeusrikkomuksiin. Kaikkien osapuolten täytyy olla tietoisia siitä, että ne, jotka syyllistyvät systemaattisesti ja kohdistettuihin ihmisoikeusrikkomuksiin, he joutuvat teoistaan tilille. Siviilien suojelusta täytyy kunnioittaa me olemme iloisia Afrikan unionin päätöksestä perustaa komissio, joka tutkii ihmisoikeusrikkomuksia, joita, joihin on syyllistytty 15. joulukuuta jälkeen. Ja komissio myöskin pureutuisi väkivaltaisuuksien syihin ja niitä laukaiseviin tekijöihin. EU toivoo, että tämä komissio ryhtyy työhön mahdollisimman pian. Me myöskin tuemme sitä, että YK on Sudanin operaatiota UNMISSia vahvistettaisiin, jotta se voisi täyttää siviilien suojelutehtävänsä. EUn edustusto ja Ekon toimisto ovat pysyneet avoinna koko tämän kriisin ajan ja me olemme tukeneet jäsenvaltioita, kun ne ovat pyrkineet evakuoimaan kansalaiset kansalaisiaan ja olemme koordinoineet niiden jäsenmaiden kansalaisten evakuointia, joilla ei ole omia edustustoja Juban kaupungissa. EU tarjoaa edelleen henkiä pelastavia humanitaarista apua 23. joulukuuta komission jäsen Georgieva äh, ilmoitti, että äh, tarjolla on 50 miljoonaa humanitaariseen toimintaan, jolla sitten taataan elintarvikkeita, terveydenhuoltoa, puhdasta vettä, hygieniaa ja niin edelleen. Tähän päivään mennessä Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat äh, toimittaneet alueelle 170 miljoonan arvosta humanitaarista apua vuosina 2013 ja 2014. Lopuksi haluaisin toistaa sen, että sen lisäksi, että ihmishenkiä on menetetty ja ihmisten elämiä on tuhottu, tämä Etelä-Sudanin tilanne saattaa leviä, levitä laajemmalle alueelle. Tällainen tilanne, siltä tulisi välttyä kaikkien maailman johtajien vastuulla on varmistaa se, että näin ei tapahdu välitön sitoutuminen väkivaltaisuuksien lopettamiseen ja dialogin käynnistämiseen on välttämätöntä ja kiireellistä jos me hylkäämme tämän tien, tulemme Etelä-Sudanin kansalaiset tulevat maksamaan siitä liian korkeaa hintaan. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että tämä kansa hyvin urheasti taisteli vapautensa puolesta ja täten on tärkeää, että me eh, seisomme yhtenä rintamana IGADin eh, ponnistelujen takana ja annamme tälle prosessille mahdollisuuden. EUn täytyy eh, tehdä tähän eteen voimia säästämättä töitä. Kiitoksia. Se on se ryhmäpuhujien edustaja Preda, EPPstä kaksi minuuttia. Kiitokset, rouva puhemies. Joulukuussa 2013 istunnossaan, niin kuin varmasti muistatte, tämän parlamentti hyväksyi Rouva de Kaiserin erinomaisen mietinnön, jossa puhuttiin Etelä-Sudaniin kohdistuvista kansanyhteisön ponnisteluista. Valitettavasti aseelliset yhteenotot hallituksen sekä entisen vara presidentti Verkemansan joukkojen välillä alkoivat ja tämähän on johtanut kauhistuttaviin tilanteisiin. No nyt maa on poliittisesti hyvin epävakaassa tilanteessa. Ja no minun täytyy tunnustaa itseni, että emmehän me olisi voineet kuvitellakaan, että tällaiseen tilanteeseen nyt joudutaan. On olemassa vaara siihen, että Etelä-Sudan jakaantuu Pohjois-Etelä-Sudaniksi ja Etelä-Etelä-Sudaniksi. Taisteluissa monet monet ihmiset ovat menettäneet henkensä ja samalla ihmisoikeusrikkomukset ovat aivan järkyttäviä. Kansainoikeutta rikotaan, humanitaarinen tilanne on järkyttävä. Näin ollen meidän on välttämättä oltava tyytyväisiä hyvin uutisiin, joita alueelta tulee. Neuvoston puheenjohtaja korosti ja itsekin haluan korostaa sitä, että on hyvä, että Afrikan unioni on nyt käynnistämässä tutkimuskomitean työtä. Ja niin Salva Kirin kuin Riek Mashankin tulisi nyt molempien kantaa oma vastuunsa. Heidän tulisi kantaa vastuu siitä, että estetään Ähm, siviiliväestöön kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset. Taistelut on äh, päätettävä ja kattava poliittinen vuoropuhelu käynnistettävä. Euroopan unionin tulee jatkossakin tukea Etelä-Sudania ja tukea kansallista sovintoprosessia. Grazie per il gruppo S. Kiitoksia. Seuraavaksi S-ryhmästä Robert Keiser. Oui, madame la présidente, c'est avec... Puhemies, suurella surulla olemme saaneet tietää lukuisista uhreista ja kotonsa, kotinsa jättämään joutuneista ja haluan osoittaa ymmärrystä Sudanin kansalle, joka olisi kyllä parempaa ansainnut. Haluaisin myös ilmaista kunnioituksemme siitä, miten EUn delegaatio on siellä toiminut ja kolme viranoma- virkamiestä ovat jääneet Jubaan ja tekevät siellä erinomaista työtä, esimerkiksi työtä. Ja haluan sanoa, että yleisesti ottaen EU, kansainvälinen yhteisö ja Troika, siis USA, Iso-Britannia ja Norja, ovat jatkuvasti olleet tavallaan tämän nuoren maan kehdon ääressä, vaikka ei ole minkäänlaista rakennetta, infrastruktuuria, hallintorakenteita, joka osoittaa, että kyseessä on valtio. Ja, suhte, ja mietinnöt, joista äänestimme joulukuussa, niin niiden yhteydessä jo osoitimme, kuinka suurta epävakautta tähän maahan liittyy, kuinka paljon puutteita demokratiassa on, samoin koulutuksessa on edellistä yhteenottoja, etnisiä yhteenottoja, sotilaallisia ongelmia. Kaikki tämä antoi ymmärtää, että riskit olivat varsin suuria no, pohjoisen naapurin kanssa, mutta nämä sisäiset tekijät, jotka ovat synnyttäneet tämän ensimmäisen suuren katastrofin tässä maassa, nyt ei pidä kuitenkaan jäädä toimettomaksi. Kaksi vuotta on varsin vähän aikaa maan elämässä. 2011-2013 halusin, sitouduimme kehittämään tätä maata. Olemme antaneet 830 miljoonaa euroa ja olemme antaneet rahaa kehityspolitiikalle vuoteen 16 mennessä. Meidän pitää jatkaa näitä ponnisteluita humanitaarisen avun lisäksi. Tällä hetkellä me painostamme IGADia ja olemme tässä aivan oikeassa. Me tuemme Afrikan unionia ja tätä pitää jatkaa, mutta vielä lopuksi puhemies pitäisi Afrikan unionin kanssa pohtia näitä perusongelmia, jotka liittyvät hallintoon ja demokraattisiin kysymyksiin tässä maassa, jossa korruptio on valtaisa. Ei maata voida rakentaa näin hauraalle pohjalle ilman, että syntyy riskejä, jotka nyt ovat toteutuneet, mutta meidän pitää pitää silti toivoa yllä. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. Seuraavaksi Aldesta edustaja Michel. Oui, euh, monsieur le président. Hyvä neuvoston edustaja, hyvä parlamentin puhemies. Etelä-Sudanin kriisi, sen juuret ovat moninaiset, se on jo sanottu. Siellä on talouskysymyksiä, etnisiä kysymyksiä, öljyvoitot, strategiset kilpailutilanteet ja De Kaiserin erinomainen mietintö toi jo esille riskit ja vaikeudet saada aikaiseksi valtio. Kuten De Kaiser sanoi, kaksi vuotta tällaisen aikaansaamiseen on vähän. Etelä-sudanilaiset ovat kärsineet, on syntynyt pakolaisia, Etelä-Sudanin kriisi uhkaa koko alueen vakautta. Mieleen tulee Kongo, Uganda, Afrikan sarvi, Keski-Afrikan tasavalta – ja ratkaisua ei ole vielä näkyvissä. Etelä-Sudani on nyt tien risteyksessä ja on totta, että meidän täytyy muistuttaa presidentti Salvakiirille ja entiselle presidentille eh, Makkadille, että heidän täytyy eh, tulla neuvottelupöytään. Me olemme iloisia siitä, että 6. tammikuuta rauhanneuvottelut käynnistettiin ja toivon mukaan aselepo saadaan aikaiseksi, jotta humanitaarinen apu pääsee perille. Täytyy myöskin kaikki poliittiset vangit vapauttaa. Minä haluaisin myöskin onnitella erityisedustajaa YK Etelä-Sudanin erityisedustaja Johnson ja hän tekee kaikkensa, jotta hallitusten välisen IGAD-ryhmän välitysmenettely toimii. Eli hyvä puheenjohtajamaan edustaja, jos otamme sen sitoumuksen, jonka EU on Etelä-Sudanin antaa, suuntaan antanut, niin olisi hyvä miettiä Euroopan unionin ähm, Afrikan sarven edustajan mandaatin jatkamista, Rondosin mandaatin jatkamista, koska kuten itsekin sanoitte, hän on yhteydessä eri toimijoihin tällaista jatkoa ei ole suunniteltu, mutta jos jatkoa ei tulisi, niin se olisi sitoumuksen purkamista. Me tietenkin vaatimme sitä, että ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet joutuvat tuomioistuinten eteen. Kansainvälinen yhteisö, se voi tehdä kaikkensa ja sen tulee tehdä kaikkensa, jotta neuvottelut jatkuvat ja jotta vältytään sisällissodalta. E Kiitoksia vuorossa. Rova Duranille paikalle ja näin ollen puheenvuoron saa ECR-ryhmästä edustaja Tanok. Rova puhemies, on uskomatonta, että vain kuukausi sitten niin monet meistä iloitsimme Etelä-Sudanin edistyksestä ja rohkaisimme maata jatkamaan uudistusten tiellä tätä nuorta demokratiaa. Ja nyt muutamassa viikossa poliittisesti poliittiset kilpailijat ja tyytymättömyys öljytuloista ja niin edelleen ovat nyt johtaneet sitten järkyttävään tilanteeseen myös etnisten ryhmien väliset jänteet. Salva Kiirin ja Rikmashan välinen tilanne on nyt johtanut kymmenien tuhansien kuolemaan ja 400 000 siirtymiseen kodeistaan. Se, että sadat ihmiset nyt hukkuivat paetessaan, osoittaa, että he ovat täysin epätoivoisia pääsemään turvaan. Ja kun nyt ajatellaan tilannetta. Se on ollut valtiossa erittäin herkässä tasapainossa. Ja nyt täytyykin kysyä, että kuinka paljon verenvuodatusta maa kestää ennen kuin se romahtaa ja kaikki sen vähätkin rakenteet romahtavat aivan kokonaan. Tämä on tietenkin epävakauttavaa koko tälle Afrikan alueelle ja myös Afrikan sarven alueelle. Ja nyt meidän on tehtävä kaikkemme, jotta tulitauko saadaan mitä pikimmin voimaan. Olenkin erittäin tyytyväinen Alex Randossin eli EUn Afrikan sarven erityisedustajan työhön. ICAD ja hän ja muut ovat tehneet kyllä erittäin hyvää työtä. Ja nyt on käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä, joita olemassa on, että pakolaiset vammaisia voidaan auttaa. Kaikki tuki on nyt saatava sinne paikalle ja Euroopan unionin on pohdittava kaikkia olemassa olevia keinoja, jopa sotilaallista ää, tuloa, jotta tämä tilanne saadaan purkautumaan. On erittäin hyvä, että Viime joulukuun järkyttävät ihmisoikeusrikkomukset nyt tutkitaan Afrikan unionin tutkimuskomitean taholta. Ja kun ajatellaan maan johtajia, heidän tulisi nyt osoittaa johtavuutta. Maalla ei kerta kaikkiaan ole kykyä kestää enää yhtään veristä sisällissotaa. Meidän on tehtävä kaikkemme tämän estämiseksi. Grazie per... Kiitoksia seuraavaksi kuoryhmästä edustaja Löysin. Kun nyt katselee täältä Euroopasta käsin Afrikan verisiä yhteenottoja, niin usein ne sanotaan, että syynä ovat etniset konfliktit. Tämä on tällainen stereotypia, joka vapauttaa myös vastuusta. No tuliko tämä uusin konflikti nyt kuin salama kirkkaalta taivaalta? Siltä ikään kuin nyt vähän vaikuttaa, kun tätä keskustelua kuuntelee. Kukaan ei välitä siitä, että todelliset syyt ovat eh, katastrofaalisessa taloustilanteessa, äärimmäisessä köyhyydessä sekä varojen täysin eh, epätasaisessa jakantumisessa. Valtiossa on erilaisia valtakamppailuja käynnissä ja monet tahot ovat täysin riippuvaisia lännen toimista. Se, että nämä toimijat sattuvat kuulumaan eri etnisiin ryhmiin, on pelkkää sattumaa. Etelä-Sudan on hyvä esimerkki siitä, että kun ulkopuolisten länsimaisten palikoiden avulla ikään kuin perustetaan valtio pelkästään tiettyjen geostrategisten hyötyjen ja taloudellisten hyötyjen toivossa, niin tämähän se lopputulos sitten on öljyrikkaudestaan huolimatta maa on yksi maailman köyhimpiä maita. Ja kyllä tämä keskustelu täällä mielestäni on erittäin kyynistä. Kun ajatellaan tilannetta esimerkiksi tällä hetkellä, niin sillä on, siinä on vaara syntyä tai laajeta huomattavasti suuremmaksi konfliktiksi Tätä konfliktia, tämän konfliktin voi ratkaista ainoastaan puuttumalla sen todelliseen syyhyn. Grazie. la parola. Kiitoksia sitten muihin puhujiin. Gabr, edustaja Gabriel. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Tilanne Etelä-Sudanissa on aivan erikoisen, erityisen huolestuttava, kuten hyvin tiedämme. Maa on jo nyt haavoittunut tapahtunut johtuen vuosikymmenten sotatilasta ja tämä kriisi vain pahina Haluaisin korostaa neljää seikkaa. Pitää hintaan mihin hyvänsä välttää sotaa ja ennen kaikkea välttää vahvemmat etniset ulottuvuudet. Pitää muistaa kahdesta leiristä, joilla naiset ja lapset joutuvat pakenemaan, on, on heidän etninen alkuperänsä mitä tahansa humanitaarinen apu on tässä prioriteettikysymys ja pitäisi suojella siviilejä ja se on tietysti hallituksen tehtävä ennen kuin aletaan taistella niin sanottuja kapilaisia vastaan. Henkilökohtaisia kiistoja ei asein ratkaista. Tässä tarvitaan demokraattinen poliittinen ratkaisu. Kolmas tekijä. Ilman tulitaukoa neuvottelut kahden osapuolen välillä eivät johda mihinkään. IGAD niin täytyy pysyä tiukkana tässä asiassa. EUn ja kansallisen yhteisön tuella välittäjänä. Ja tässä haluaisimme kuulla vielä enemmän Afrikan unionia, mikä sen rooli voisi olla, kun pyritään välttämään kriisin leviäminen alueella, eikä pidä unohtaa myöskään perusongelmia. Poliittinen dialogi, etninen dialogi, siviiliväestön suojelu on ratkaisevan tärkeä. Yhteistyö Sudanin kanssa, se täytyy olla avointa, mukaan lukien resurssien hallinnointi tuki alueelle koko kansallisesta yhteisöstä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta maailman nuorin valtio ei ole myös maailman lyhytaikaisin tai ei jää sellaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja Cortes Lastra. Kiitos rouva puhemies yli kolmen, kolme miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Yli 200 000 on lähtenyt kodeistaan. Tuhannet ovat menettävät henkensä. Siksi tämä tilanne on äärimmäisen kiireinen ja meidän on vaadittava, että siviiliyhteiskuntaan tai siviilikansalaisiin kohdistuvat hyökkäykset ja rikkomukset päättyvät välittömästi kun ajatellaan taustaa, niin yli kaksi miljoonaa ihmistä menetti jo henkensä sisällissodassa Sudanin valtiota vastaan käydyissä taisteluissa aikoinaan. Eli verellä tätä asiaa ei voi hoitaa. Kyseessä on köyhä valtio, jossa on esimerkiksi suuri nälkäongelma, tarvitaan infrastruktuureita, tarvitaan tämän nuoren valtion kehittymistä. Ja nyt matkalla kohti rauhaa mm, tarvitaan humanitaarista apua ja tietenkin myös aseriisuntaa. Samoin rankaisemattomuuden politiikasta on päästävä. Mm, kyllä näitä tekijöitä on rankaistava rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Kun ajatellaan eri ponnisteluja, joihin Afrikan unioni on ryhtynyt. Ne ovat erittäin tervetulleita, jotta tästä ei todellakin syntyisi sisällissotaa. Ja Euroopan unionin on tehtävä yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta tilanne ratkaisi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vaihe ilman puhujalistaa. Suokaa anteeksi, tässä oli vielä edustaja Gomez. Três anos depois da independência, a violação, a violência e o sofrimento Itsenäisyyden jälkeen Etelä-Sudan on kokenut kärsimystä ja väkivaltaisuuksia. Euroopan unioni pyrkii tarjoamaan humanitaarista apua, kansainvälisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt pyrkivät samaan ja tämä on kaikki hyvin rohkeaa toimintaa. Me olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi tulitauon ja rauhan Jubaan. Etelä-Sudanin johtajat ovat sanoneet, että väkivaltaisuuksissa on menty liian pitkälle ja meidän tulisi pyrkiä siihen, että ihmiset saadaan tilille ihmisoikeusrikkomuksistaan. Miljoonia euroja on pumpattu infrastruktuuriin, hallintoon, perusolosuhteiden aikaansaamiseksi Etelä-Sudanissa. Ehkä meidän tulisi miettiä uudelleen tätä strategiamme, koska me olemme ehkä palvelleet tässä elittiä, josta on tullut osa yhä itsemääräisevämpi. Siellä on paljon heimoerimielisyyksiä ja etnistä väkivaltaa on itse asiassa lietsottu tapahtumilla. Meidän tulisi miettiä uudelleen vallanjakoa alueella ja olisi varmistettava myöskin se, että Afrikan unioni pystyisi saamaan aikaiseksi vuonna 2015 väliaikaisen hallituksen ja jonkinlaisen kansallisen sovinnon prosessin tulisi myöskin prosessin loppuvaiheessa perustaa jonkinlainen ihmisoikeusrikkomustuomioistuin, jotta konflikti saadaan päätökseen, eikä al-Bashirin hallituksen tulisi mm, pystyä käyttämään tätä tilannetta hyväkseen palvelemaan omia etujaan. Eli näin minun mielestäni meidän tulisi toimia ja haluaisin kiittää Euroopan unionin valtuuskuntaa sen tekemistä asioista. Kiitoksia. Seuraavaksi vaihe ilman puhujalistaa. Edustaja Stier. Kiitoksia puhemies 15. joulukuuta viime vuonna Etelä-Sudan joutui uudelleen väkivallan kierteeseen sen jälkeen, kun presidentti ja varapresidentti äh, joutuivat äh, äh, vastakkain. Nyt vaikka maa on itsenäinen, se ei ole rauhaa onnistunut säilyttämään. Eli nyt nämä etniset kiistat ovat nousseet poliittisten kiistojen rinnalle. 200 000 pakolaista tulee vielä näiden entisten pakolaisten lisäksi. Me tuemme YK ja Afrikan unionin rauhanomaisia pyrkimyksiä, jotka käynnistyivät 7. tammikuuta, mutta jotka nyt ovat joutuneet umpikujaan. Tarvitaan ratkaisu, on huolehdittava siitä, että viattomat eivät enää kärsi. Grazie, onorevole Basescu. Kiitoksia, edustaja Basescu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Situația din Sudanul de Sud riscă să destabilizeze întreaga regiune. Tilanne Etelä-Sudanissa vaarantaa koko alueen vakauden. Kaksi ja puoli vuotta itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen joudumme toteamaan, että maan toimielimet ovat hyvin heikkoja. Siellä taistellaan öljykenttien herruudesta. Siviilit ovat joutuneet hallitusten joukkojen ja kapinallisten välisten kahakoiden uhreiksi. Kuolleita on tuhansia ja kymmeniä tuhansia on joutunut jättämään kotiinsa. Jos mitään ei tehdä, niin uhrien määrä tulee kasvamaan. Valitettavasti humanitaarinen apu ei ole saavuttanut kaikkia kriisistä kärsineitä. Meidän tulisi ensisijaisesti pyrkiä siihen, että väkivaltaisuudet saadaan loppumaan ja tästä syystä hallitusten, hallituksen ja kapinallisten väliset neuvottelut tulisi käynnistää.

enemmän tämän kriisin hoitamiseksi. Kiireistä apua tarvitaan. Euroopan tulisi tätä apua antaa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulisi antaa Etelä-Sudanin YK-missiolle henkilöstöä, poliisivoimia ja niin edelleen, eh, jotta voisimme tätä kautta tukea maata. Samoin meidän tulee erityisesti käynnistää suunnitteluprosessi Euroopan unionin narsek toimille sehän keskittyy nimenomaan aseriisuntaan ja muihin toimiin. Ja jos tarpeen, meidän tulee jatkaa neuvotteluja ja miettiä, miten voidaan sovinto ja todella välitysprosessi saada käyntiin Tähän tarvitaan lisää koordinaatiota, parempaa koordinaatiota EUn, YK, Norjan ja muiden tahojen välillä. Kiitos. Grazie, onorevole Verja. Kiitoksia, edustaja Verja. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies päätöslauselmassa ei pohdita niitä syitä, jotka ovat johtaneet Etelä-Sudanin tilanteeseen. Kyse ei ole etnisestä konfliktista, vaan jälleen kerran on ryhdytty instrumentalisoimaan eri kansanryhmiä poliittisessa tarkoituksessa. Presidentti presidentti Kiir on kääntänyt takkinsa ja hän on ryhtynyt yhteistyöhön öljyä tuottavien osapuolten kanssa. Hän teki näin samalla hetkellä, kun koko hallinto on ollut kokonaisuudessaan vaarassa. Tässä on kysymys sotilaallisesta petturuudesta. Väkivalta on järkyttävällä tasolla tuhansia kuolleita, kymmeniä tuhansia paenneita. Meidän tulisi auttaa niitä, jotka haluavat tehdä työtä rauhan puolesta, jotta Ruandan tapahtumat eivät toistu. Tietenkin täytyy toimia poliittisen ratkaisun kautta ja Euroopan unionin täytyy laittaa koko painoarvonsa peliin. Grazie, e la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi ministeri Kurkula saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, President. Kiitos puhemies. Etelä-Sudanin kriisi alkoi alle kuukausi sitten ja sen taustalta löytyy poliittinen taistelu. Taistelu, joka on eskaloitunut mittaamattomaan väkivaltaan. Jotta estettäisiin katastrofi alueella, meidän täytyy ottaa muutama asia huomioon. Ensinnäkin kriisiä ei ratkaista enemmällä väkivallalla. Toiseksi IGAD on toiminut ripeästi ja se on päässyt välitystoiminnan keskiöön tästä sitä tulee onnitella ja tätä toimintaa tulee tukea. Euroopan unioni kannustaa kaikkia alueellisia ja kansainvälisiä ponnisteluja, joiden tarkoituksena on tukea IGADin välitystoimintaa me emme kannusta ulkopuoliseen mukaantuloon, koska se voi lisätä jännitteitä entisestään. Kolmanneksi väkivaltaisuuksien on loputtava, kaikki siviileihin kohdistuva väkivalta on lopetettava ja ne, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin, heidät täytyy saattaa teoistaan tilille. Neljänneksi, vaikkakin äh, väkivaltaisuudet käynnistyivät alle kuukausi sitten, tämän konfliktin juurit ovat kauempana. Ratkaisuun päästään yksinomaan kestävän neuvottelujen kautta kahden osapuolen välillä dialogi, jonka tarkoituksena on pedata tietä äh, mukaanottavalle sovittelulle. Lopuksi kaikkien osapuolten täytyy varmistaa välitön, estämätön humanitaarisen avun perille pääsy kymmenille tuhansille eteläsudanilaisille miehille, naisille ja lapsille, jotka ovat väkivaltaisuuksien todellisia uhreja. Jos kriisi jatkuu, niin silloin vaara sisällissodasta kasvaa siviilejä loukkaantuu, he joutuvat pakenemaan ja siviilien tilanne eh, huononee entisestään ja ne, jotka ovat vielä konfliktin ulkopuolella, vedetään konfliktiin mukaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta eh, tällaisilta vältytään. Meidän ei tule tehdä virheitä sen suhteen, että jos me emme tässä tehtävässämme onnistu, niin sitten me kaikki joudumme neuvottelupöydän ympärille. Kiitoksia. Haluan kertoa teille, että on saanut kuusi päätöslauselmaesitystä tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyy aiheesta ja me äänestämme huomenna 16. tammikuuta. esityslistalla vuorossa yhteinen kes- yhteiskeskustelu kauppasopimukset Meksikon ja Chilen